Mes chers collègues, bonjour. Arvon kollegat, hyvää huomenta. Hyvää iltapäivää siis. Tämän vuoden alkajaisiksi esittelisin teille, mutta täällä on melua tänään. Ensin haluaisin esittää teille parhaat toivotukset tälle vuodelle 2018. Toivottavasti se tuo mukanaan terveyttä sitä onnea ja onnistumista aivan kaikessa, mitä voitte saada aikaiseksi ja kaikessa siinä, mitä me voimme täällä liikenne- ja matkailuvaliokunnassa saada aikaiseksi. Esityslistaluonnoksen hyväksyntä. Voimme hyväksyä esityslistaluonnoksen, jos kukaan ei sitä vastusta. Meillä ei ole mitään ilmoitusasioita, mutta menemme saman tien liikkuvuuspakettiin ja tämä koskee tiemaksuja. Meillä on esittelijänä Revodalon Bonfua ja Kluun ja Salini myös. Ja nyt, hyvät kollegat, aloitamme työt tällaisen maantiekuljetuspaketin suhteen. Täällähän puhutaan liikkuvuus yksi paketista Brysselin kielellä. Nämä ovat tärkeitä työn alla olevia asioita, koska ne koskevat kymmeniä tuhansia ammattilaisia ja myös liikenne- ja kuljetusalan yrityksiä ympäri Euroopan unionin. Meillä on suuri vastuu kaikkia näitä ihmisiä yrityksiä kohtaan Nämä ovat siis hyvin tärkeitä aspekteja, mutta sen lisäksi pitää huomioida liikkuvuutta koskevat aspektit ja erityisesti ympäristö. Saastuttavat päästöt ja kansalaisten terveys ja ilmastonmuutos riippuu osittain siitä, miten me huomioimme nämä seikat ja miten järjestämme tieliikenteen ja eri liikennemuotojen yhteen toimivuuden meillä on tässä suuri vastuu kannettavanamme ja on tärkeää, että teemme työtä hyvän, hyvässä yhteistyöhengessä ja kuuntelemme toisiamme. On tärkeää voida varmistaa, että hyväksytään sellainen lainsäädäntö, joka on oikein muotoiltu. Sitä varten on tärkeää kuunnella toisia, tehdä päätöksiä hyvin, kaikkia kansalaisia varten ja lähdetään liikkeelle niistä, jotka työskentelevät maanteilla. Ei voi lähteä ainoastaan omasta yhdestä näkökulmasta liikkeelle. Ja sen takia lasken siihen tätä, sen varaan, että te autatte minua. Me käymme läpi nämä ehdotukset yksitellen. Ensiksi tavalliseen tapaan annan esittelijöille puheenvuoron ja sitten varjoesittelijöille ja sitten niille edustajille, jotka haluavat käyttää asiasta puheenvuoron. Tämän jälkeen Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenille, jotka ovat täällä luonnomme tänään. Tervehdin teitä ja myös Euroopan komissio saa puheenvuoron. Ja lopuksi puhuu esittelijä. Ensinnäkin puhumme eurovinjetistä. Tässä edustaja Revondalon Bonfoy eh, on paikalla. Tervetuloa. Ja sitten puhumme ajoneuvojen verottamisesta ja tästä kertoo meille edustaja Klun. Ja lopuksi maksut joissa esittelijä on edustaja Salini. Näiden kolmen ehdotuksen osalta meillä on varattu tietty verran tietty verran aikaa ja olen hyvin tiukkana, sillä haluan varmistaa sen, että meillä on kuhunkin asiaan tarpeeksi käsittelyaikaa. Ja pidemmittä puheita annan ensiksi puheenvuoron. Tässä on nyt vähän muutettu menettelytapaa. Ensin annamme puheenvuoron vieraillemme herra Kulonle, joka on taloussosiaalikomitean jaoston puheenjohtaja. Voitte käyttää minuutin puheenvuoron ja pyydän siis teitä puhumaan todella lyhyesti ja kertomaan, minkälaista yhteistyötä olette ajatellut TRAN-valiokunnan ja taloussosiaalikomitean komitean välillä. Tervetuloa tänne, saatte saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yksinkertaisesti, kun on tällaisesta aiheesta kyse, emme osaa unohtaa tiettyä osaa EUsta. Oli kyse sitten komissiosta tai parlamentista tai kansalaisyhteiskunnan edustajista. Niin meidän täytyy kaikkien tehdä yhteistyötä erittäin tärkeässä aiheessa, kuten totesitte puheenjohtaja, koska tasapaino on tarpeen, kun ajatellaan taloutta. Se on tietysti tärkeää, jotta EU pyörii, mutta myöskin ympäristö on tärkeää. Se liittyy huomisen elämään ja lastemme elämään. Ja sitten kolmanneksi vielä miljoonat työntekijät, jotka tällä hetkellä tarvitsevat hyviä työolosuhteita. Eli puheenjohtaja, kiitoksia, että kutsuitte meidät paikalle. Uskon, että tämä on nyt sitten tärkeä keskustelu ja että tämän päivän jälkeen voimme tehdä yhteistyötä. Se on tarpeen EUn ja sen kansalaisten kannalta. Kulon. Kiitos herra Kulon. Täällä on nyt todella hienosti sitouduttu innokkaasti tähän asiaan. Kiitos tästä. Aloitamme keskustelun ja edustaja Ravondalon saa puheenvuoron ensiksi ja sitten varjoesittelijät ja muut senet jotka haluavat puheenvuoron käyttää. Orimotalon. Anna nyt siis teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät näistä herrat. Ennen kuin esittelen mietintöä, niin, niin haluaisin tehdä teille ehdotuksen. Ehdottaisin, että tämä otsikoidaan uudelleen eli Eurocharging esimerkiksi englanniksi, koska jos puhutaan eurovinjetistä, kun puhutaan direktiivistä, joka liittyy juuri siihen, että päästään vinjeteistä eroon, niin siinä, siinä ei ole mitään järkeä ja se haittaa tätä tekstiä. Ja tämä nyt ei ollut mikään kulmakivi työssäni, mutta mielestäni se on ihan järkevä ehdotus ja halusin tehdä tämän selvityksen. Tällä hetkellä direktiivin avulla on saatu vankat sääntelypuitteet, jotta voidaan torjua syrjintää asukkaiden ja muiden välillä Euroopan teillä. Tätä kautta ei kuitenkaan täysin ole päästy liikenteen valkoisen kirjan tavoitteisiin, jotta voisin, voitaisiin mittaisesti noudattaa saastuttaja maksaa käyttäjä maksaa periaatteita. Ja kuten sanoin, komission ehdotus on hyvä ehdotus soveltamisalan laajentaminen kaikkiin raskasajoneuvoihin ja se, että mukaan otetaan myöskin kevytajoneuvoja, se, että pikkuhiljaa poistetaan käytössä vinjentit ja että otetaan käyttöön ruuhkamaksut ja sitten maksut liitettäisiin päästöihin. Nämä ovat toimia, joiden avulla voidaan paremmin ottaa käyttöön infrastruktuurien todellinen käyttö ja ottaa huomioon myöskin tieliikenteen vaikutukset ympäristöön. No, komissio on tehnyt hyvää työtä, mutta ei kuitenkaan ole menty riittävän pitkälle. Ensinnäkin komissio on ehdottanut, että poistetaan vinjetit, mutta ei ole kuitenkaan takeita siitä, että järjestelmän tilalle tulisi sitten maksujärjestelmä, joka pohjautuu etäisyyteen. Ja komissio ehdottaa myöskin, että mukaan otetaan kevyet hyötyajoneuvot ja sitten sääntöjä on kuitenkin mahdollista soveltaa syrjivästi kategoriasta riippuen. Eli ehdottaisin, ettei ainoastaan kierretä ja raskasajoneuvojen kohdalta, vaan että ne korvataan etäisyyteen pohjautuvalla maksulla. Ja sitten kun vineteistä on päästy eroon kevyiden ajoneuvojen osalta vuonna 2026, silloin pitäisi soveltaa näitä maksuja kaikkiin ajoneuvoihin. Eli ensimmäinen tammikuuta 2026 lähtien Maksut eivät koske ainoastaan raskaita ajoneuvoja, vaan kaikkia kevyttäkin ajoneuvoja, myöskin moottoripyöriä. No tietysti maksut peritään eri tavalla liittyen ajoneuvotyypistä. Se on perusperiaate. Ja tämä on kunnianhimoinen tavoite, jos haluamme päästä eron syrjinnästä tienkäyttäjien välillä. Ja näin voimme edistää tätä käyttäjä maksaa periaatetta. Sitten saastuttaja maksaa periaate. Ehdotan, että olisi maksu, joka on tällä hetkellä jo katettu osittain infrastruktuurimaksulla. Ja ensimmäinen tammikuuta 2026 lähtien maksut koskisivat kaikkia ajoneuvoja. Ja näiden kahden periaatteen, eli saastuttaja maksaa ja käyttäjä maksaa periaatteiden mukaisesti tietuli järjestelmä olisi hyväksyttävämpi. Ja jotta voidaan vahvistaa tietullimaksujärjestelmän hyväksyttävyyttä, uskon ensinnäkin, että jos on selkeät merkinnät näistä maksuista ja jotta voidaan siirtyä kohti kestävämpää liikkuvuutta, näin voimme tehdä tietullista hyväksyttävämpiä. Ja jotta ollaan sosiaalisesti johdonmukaisia, ehdottaisin, että tämä raja nousee 13-50 prosenttiin erityisesti syrjäisillä alueilla. Näin järjestäjät voivat periä ja sosiaalitaloudellisten tekijöiden perusteella. Ja mitä tulee alueeseen koskemattomuuteen, meidän pitäisi antaa enemmän joustavuutta alueiden tai jäsenvaltioiden viranomaisille, jotta voidaan katsoa, miten tietullit vaikuttavat syrjäisiin alueisiin. Ja lisäksi näitä tuloja pitäisi käyttää alueilla, jolta niitä on peritty. Tällä tavalla voitaisiin vahvistaa näiden maksujen perusteltavuutta. Ja jotta voidaan vahvistaa näiden maksujen hyväksyttävyyttä kuskeille, tekstissä on puhuttu siitä, että on järjestettävä turvalliset paikoitusalueet näiden tietullimaksupisteiden lähistöllä. Ja olen myöskin katsonut sitä, että meidän pitää katsoa mainoskysymyksiä, varojen käyttöä ja töitä, joita tehdään näillä varoilla. Ja jokaisessa jäsenvaltiossa pitäisi olla valvontaviranomainen, joka on riippumaton ja joka varmistaa sen, että tietulijärjestelmä on läpinäkyvä ja se, miten näitä tuloja käytetään. Tämä voitaisiin antaa esimerkiksi eurooppalaiselle virastolle tämä tehtävä. Ja Mietinnössä on myöskin muita toimia, joilla tarkoitus on helpottaa ja yksinkertaistaa järjestelmää, jotta voidaan rahoittaa Eurooppa-verkkojen toimintaa ja vältetään liian raskasta byrokratiaa. Ja ehdottaisin myöskin, että otettaisiin käyttöön maksuja ulkoisista maksuista, jotka liittyvät esimerkiksi liikenneonnettomuuksiin. Ja muistuttaisin vielä, että johdonmukaisuus on tärkeää ja se, että maksut koskisivat kaikkia ajoneuvoja, siinä asiassa täytyy ottaa huomioon kaikki ehdotukseni, joilla vahvistetaan näiden ehdotusten ja toimien hyväksyttävyyttä ja läpinäkyvyyttä. Ja haluaisin kiittää kaikkia henkilöitä ja järjestöjä, joiden kanssa olen ollut yhteydessä. Ja haluaisin kiittää myöskin komissiota, jonka kanssa olen tehnyt yhteistyötä alusta pitäen, ja erityisesti Samuel Belia, avustajani, ryhmän avustajia ja kaikkia henkilöitä, jotka ovat tehneet tästä ensimmäisestä tekstistä tämän, tällaisen. Ja nyt sitten olen varmis kuulemaan kollegoitani ja varjoesittelyitä, jotta vihdoinkin saamme aikaan kunnianhimoisen ehdotuksen. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustaja Hoivodalön ja nyt aloitamme keskustelun. Ja ensimmäisenä varjoesittelijät ensinnä edustaja Vars. Kolme minuuttia. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Ihan aluksi haluaisin kiittää esittelijää tämän mietinnön esittelystä ja annan tukeni hänen ehdotukselle jatkotyöskentelystä sekä siitä, että tuota otsikkoa pitäisi muuttaa. Se olisi ihan paikallaan, ei voi puhua eurovinjetistä, jos sitä halutaan nimenomaan päästä eroon. Parlamentti on useissa päätöslauselmissa ja myös valkoista kirjaa koskevassa lausunnossaan kannattanut käyttäjä ja saastuttaja maksaa periaatteita ja nyt tarvitaan todella toteuttamiskelpoista lainsäädäntöä. Komissio on seurannut näillä linjoilla ja tehnyt todellakin ehdotuksen, joka menee oikeaan suuntaan. On kuitenkin harmi, aivan kuten esittelijä totesi, että komissio ei pystynyt saamaan mukaan sitä, että tuotot osoitettaisiin, korvamerkittäisiin tiettyyn tarkoitukseen. Kristiinin ehdotuksiin sanoisin, että mietintöluonnos on hyvin kunnianhimoinen. Siellä täällä olisi varmaankin voitu asettaa tavoitteet vähän alemmaksikin. Nyt ammutaan vähän yli paikkapaikoin, mutta lähestymistapa kaikkiaan on hyvä ja saadaan varmaan tasapainoinen mietintö aikaiseksi. Ottaisin kuitenkin joitakin asioita e- esille. Tämä ähm, sivu, sivuteiden mukaan ottaminen on hankalaa toki autoilijat mielellään pyrkivät välttämään tietulle ja käyttämällä vaihtoehtoisia reittejä, mutta soveltamisalaa ei silti välttämättä pitäisi ottaa mukaan. Uskoisin, että ainakin EPPssä ollaan tätä mieltä. Esittelijän mielestä sosioekonomiset tekijät on otettava huomioon maksujen korkeuden suuruuden määrittämisessä. Mm ja tästä herää se kysymys, miten tämä konkreettisesti tapahtuisi tämä maksujen suuruuden määrittäminen. Sitten tämä 50 prosentin alennus niille tienkäyttäjille, jotka ajavat työliikennematkoja, sitä pitäisi kyllä käsitellä perusteellisesti, sillä näyttää siltä, että siihen liittyisi valtava byrokraattinen taakka. Ja kysynkin, että olisiko se ratkaisu vai ongelma, että loisimme tällaisen sääntelytavan. Sitten hiilidioksidipäästöt, ne ovat hyvin ongelmallisia myös tässä esitetyllä tavalla ja mielestäni niitä koskeva komission ehdotus on järkevämpi kuin esittelijän Hyvä on se, että mietintöluonnos on koherentti. Siinä otettaisiin mukaan kaikki ajoneuvot, joita tieliikenteessä käytetään. Siksi pitää hyvänä myös sitä, että moottoripyörät ja bussit otettaisiin mukaan, vaikka näitä määritelmiä pitäisi hieman vielä työstää. Ja esittelijähän bussien osalta on näin jo osin tehnytkin. Sitten nämä pienet tavarankuljetusajoneuvot, Parlamentissahan on käyty paljonkin keskustelua näistä kevyistä pakettiautoista ja siitä, että ne eivät voi jatkossakin olla suljettuja ulos näistä tiemaksuista. Niin nyt täytyy jo päättää puheenvuoron. <laughs> Selvä. Ongelmallisena pidämme tätä liikenneonnettomuuksien kustannuksia ja niiden ottamista mukaan. Sitä täytyy kuitenkin vielä keskustella. Ja ähm, mielestäni on hyvä, että talous- ja sosiaalikomitean lausuntoon tässä tartutaan. Siinä on hyödyllisiä aineksia ja tuloilla on kyllä suuri rooli siinä mielessä, että jäsenvaltiot pystyvät tämän järjestelmän hyväksyttävyyttä kansalaisten silmissä parantamaan. Olisi vielä joitakin yksityiskohtia, jotka ottaisin esiin, mutta puheenjohtaja on siellä nyt aika tiukkana ja vilkuilee tänne päin pahasti, joten täytyy lopettaa tähän. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Bah, minä en tunne ollenkaan sellaista puheenjohtajaa, joka antaisi kaksi minuuttia ylimääräistä. Ei tämä nyt liian tiukkaa ollut, ainakaan näin alkuvuodesta päinvastoin. Ja sitten Peter Van Delen kolme minuuttia. Onnistuuko tämä kova haaste? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja esittelijä. Mielestäni tämä on mielen kunnianhimoinen mietintö sekä sisällön että muiden puolesta, mutta meillä on muutama kysymys vielä edelleen auki. Ja näistä pitäisi vielä keskustella. Tästä keskustellaan ryhmässämme vielä. Esittelijä on kunnianhimoinen ja se on hyvä asia. No, tässä on katsottu hiukan tätä soveltamisalaa. Tässä on puhuttu tästä suhteesta Ja sitten siellä oli mukana paria muita, muitakin ajatuksia, jotka liittyvät sosiaalitaloudellisiin olosuhteisiin käyttäjien osalta. Nämä asiat ovat sellaisia asioita, joista pitää jatkaa keskustelua. Ja mehän tiedämme, että tietyt viranomaiset Euroopassa eivät aina toimi suositellulla tavalla. Ja näihin maksuihin täytyy liittää tosiaan teidän parantamistöitä. No sitten katson, että esittelijä on todennut, että meidän täytyy katsoa, millä tavalla maksuja peritään. Ja komissio on noudattanut saastuttaja maksaa periaatetta. Se on meistä ihan mielenkiintoinen ja tärkeä periaate. Ja sitten kun katsotaan näitä tuloja, niin mitä ne pitäisi käyttää, siitä on erilaisia kantoja. Eli pitäisikö ne kytkeä käyttäjiin ja infrastruktuurien parantamiseen, ja toiset sanovat, että täytyy muistaa toissijaisuusperiaate. Eli tärkeää kuitenkin mielestäni se, että esittelijä sanoo, että nyt kun maksuja peritään, silloin ne täytyy kiinnittää huomiota turvallisuuteen ja turvallisiin paikoitusalueisiin. No, ne ovat tietysti tärkeitä Euroopan teillä, kun ajatellaan kusteja, kuskeja. Heidän ajoneuvoihinsa saatetaan murtautua. Joten meidän täytyy parantaa tieturvallisuutta näiltäkin osilta, se on hyvin tärkeää. Ja tärkeää myöskin se, mitä puhutaan niistä ajoneuvoista, joista ei tule päästöjä. Eli ne ovat hiukan eri lähtökohdassa kuin muut ajoneuvot. Sitten on plussia ja miinuksia, joista pitää vielä keskustella, mutta haluaisin joka tapauksessa nyt kiittää lämpimästi esittelijää. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos. Ja todella kolme minuuttia onnistui. Tämä oli hyvä alku tälle vuodelle, kun tähän pystyitte edustaja Rikeille paikalla, mutta Devinska edustaa häntä. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Äh, äh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvää iltapäivää. Tänään on Emmanuel Macronin käynti Pohjois-Ranskassa tämä ei sinänsä liitytään asiaan, mutta siksi Dominic Rike ei päässyt tänne paikalle ja puhun hänen puolestaan. Meillä on ryhmän sisäinen keskustelu vielä käymättä, eli en ole varma siitä, olemmeko asioista täysin samaa mieltä vai emme. Tämän sanottua niin Dominic haluaisi kiittää esittelijää laadukkaasta tekstistä Dominic Rike on sitä mieltä, että tässä ehdotus meni oikeaan suuntaan ja edustaja Revondalon on vielä parantanut alkuperäistä ehdotusta. Dominic yhtyy siihen, että tiemaksujen pitäisi pohjautua etäisyyksiin ja vaikuttaa siltä, että tässä todellakin lähdetään käyttäjän maksaa ja saastuttajan maksaa periaatteista ja siitä ajatuksesta, että eh, ulkoiset kustannukset otetaan mukaan. On myös tärkeää, että selkeästi korva varat, jotta voidaan osallistua infrastruktuurin rahoittamiseen ja myös liikennemuotojen väliseen siirtymään. Tämä kaikki on hänen mielestään keskeisessä asemassa tässä tekstissä ja tuskin tietä yllättää, että edustaja Rike voi myös yhtyä siihen ehdotukseen, että perustettaisiin virasto, joka kohdistaa työntekonsa maanteihin. Me aiomme kommentoida olemassa olevia eh, konsessioita ja sitä, kuka panee täytäntöön tietullit verkostossa. Dominik Riken mielestä tältä osin on hyvin tärkeää, että jäsenvaltioiden suostumuksella eh, voisivat eri toimijat ottaa käyttöön omalla alueellaan maksuja. Ja siinä kaikki Dominik Rike nimissä. Kiitos. Minä olen samalta alueelta kuin edustaja Rike ja minä kuitenkin halusin tulla tänne teidän luoksenne ja sanoin presidentille, että tavataan myöhemmin. Eli minä ensin halusin olla teidän luonanne ja sitten seuraava puhuja. Ah, c'est Monsieur Dalunde qui prend la parole. Excusez-moi, Monsieur Dalunde, la parole est à vous. <laughs> Uh, Kiitos puheenjohtaja. Meistä tässä komission ehdotuksessa on paljon hyvää. Erityisesti se, että kaikki ajoneuvot ovat mukana tässä matka- tai kilometriperusteisessa maksujärjestelmässä ja eri kuljetustapojen väliset erot pitäisi poistaa. Ja, ja ottaen huomioon raideliikenteen uudet tuulet, niin kestävistä kuljetusvaihtoehdoista tulee kannattavimpia ja pidämme hyvänä myöskin tätä käyttäjä ja saastuttaja maksaa periaatteiden käyttöä. Et je vais donner la parole à des députés qui ne sont pas Kiitos. Ja sitten seuraavaksi edustajat, jotka eivät ole varjoedustajia, mutta jotka osallistuvat keskusteluun. Yksi minuutti edustaja Foster ensiksi. Kyllä, yksi minuutti on vaikea, mutta yksi minuutti vain. Olkaa hyvä. Chairman, very generous. Kiitos puheenjohtaja Sepä Avokatista. Haluaisin kiittää esittelijää hänen kommenteistaan. En nyt puhu ryhmän nimissä, tietenkään, vaan ihan henkilökohtaisesti valtuuskuntani nimissä. Me emme pidä siitä, että soveltamisalaa laajennetaan, emmekä tue sitä, että linja-autot, bussit ja kevyet ajoneuvot otetaan mukaan. Mielestäni meidän ei pidä aiheuttaa lisärasituksia niille, jotka asuvat syrjäisillä alueilla. Olemme samaa mieltä komission kanssa siitä, mitä tulee näihin päästöluokkiin ja että ne ovat turhia ja että hiilidioksidipäästöihin pohjautuvat maksut ovat tarpeen. Mielestäni meillä ei ole nyt tällä hetkellä mahdollisuutta laskea kunnolla näitä päästöjä ja sitten ruuhkamaksut EU-ssa. No, mielestämme tämä kuuluu jäsenvaltioiden toimintavaltuuksiin ja sitten saastuttaja maksaa periaate on ihan ok, mutta silloin pitäisi olla valinnanvaraa, eli lasketaanko maksut ajan vai etäisyyden perusteella. Olisi aika hankalaa, jos nyt muutetaan näitä järjestelmiä ja me vastustamme sitä. Ja sitten korvamerkintä on myöskin jäsenvaltioiden kontolla. Ja siinä olivat minun asiani esittelijälle ja komissiolle. Tämä ei ollut mitenkään henkilökohtaista esittelijäkohtaa, mutta meillä on hyvin erilaiset näkemykset siitä, miten tässä asiassa tulisi edetä. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitos, edustaja Foster. Kuten havaitsitte, saitte 30 sekuntia lisää, eli olen todella sympaattinen tänään. Ja sitten edustaja Tyy. Merci, madame le président. Merci. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä. En palaa komission ehdotuksen sisältöön, josta on jo puhuttu vaan mennäkseni siihen, mitä Revodalon esittää, minusta jotkut ovat sellaisia, että ne eivät sopi, sovi mitenkään. Eh, kaupunkiliikenne bussien ei pitäisi joutua mitään maksuja maksamaan. Ehkä yleisesti ottaen on eh, puututtava maksuihin, mutta tällä tavoin ei pystytä harmonista kaupunkisuunnittelua edistämään. Tässä ei myöskään lähdetä subsidiariteettiperiaatteesta ja sitten tekstissä, jossa puhutaan Eh, maksuista raskaalle liikenteelle, niin tällainen järjestelmä, jossa myös moottoripyörien pitäisi maksaa, ei ole mahdollinen. On todella korkeat verot nyt jo polttoaineelle ja tämä riittää. Ja se, että vielä yksi virasto pitäisi perustaa, niin EUn säännöthän ovat saaneet aikaiseksi tällaisen viidakon, jossa on liikaa kilpailua. Jos sitä ei olisi, niin tämä ongelma edes tulisi esiin. Kiitos ja Ajala Seder, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut esittelijälle näistä ehdotuksista. Jotkut ovat hyvin kiintoisia. Tarkistuksessa 56 on ehdotettu järjestelmä, jotta voitaisiin auttaa maita, jotka ovat syrjäisiä, mutta Tässä puhutaan kansallisesta soveltamisesta, mutta olisi ollut parempi, jos tämä olisi kuitenkin eurooppalainen toimenpide, koska mehän tiedämme, miten jäsenvaltiot ovat lähes aina yrittäneet pelastaa omat käyttäjänsä muiden kustannuksella, eli ehkä tätä voitaisiin vielä parantaa. Me vastustamme näitä syrjäisillä seuduilla olevia tietulleja, koska köyhimmät perheet asuvat jo siellä ja sitten nämä tietullit vielä pahentaisi sitä, eli meidän ei pidä rangaista heitä kahta kertaa. No sitten nämä riippumattomat toimet kansallisella tasolla. Eli meidän pitäisi varmistaa, että ei ole syrjimättömyyttä täytäntöönpanossa ja voitaisiin miettiä ehkä tähän tehtävään jonkinlaista eurooppalaista viranomaista. No sitten tässä on vielä yksi tarkistus, joka on hyvin konkreettinen ja jossa on paljon määritelmiä, mutta ikävä kyllä kaikissa jäsenvaltioissa perustuslaki ei mahdollista sitä, että merkittäisiin nämä asiat eri tavalla kuin mitä keskushallinto tekee. Ja sitten, miksi haluatte muuttaa tarkistuksia 49 ja 50 ja sitä osaa, joka liittyy nollapäästöisiin ajoneuvoihin? Eli en nyt ymmärrä, miksi Tästä haluttaisiin kohta kohdalta äänestys ja poistettaisiin tämä komission teksti ja siirretäisiin se toisaalle. Eli voisitko selittää, miksi näin on pyritty tekemään? Kiitos edustaja Eela Senner. Ja sitten edustaja Karl, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minultakin kiitokset esittelijälle. Luonnos menee oikeaan suuntaan. Tieliikenteen tulojen korvamerkintä kyllä vain mutta pitäisikö ne sitten osoittaa juuri sille tieosuudelle, millä niitä kerätään, niin se ei minusta ole niin tärkeää, vaan subsidiariteettiperiaate on tärkeämpi. Sitten ruuhkakustannukset. On mahdollista, että viranomaiset keinotekoisesti esimerkiksi tiettyjä maiden kautta loisivat ruuhkia ja sitten saisivat näitä maksuja, maksuja kerättyä. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista. mukaista meidän olisi varmistettava sekin, että rajat ylittävästi sovelletaan näitä sääntöjä ja yhteen toimivuuden on olla, oltava ö, taattu ja ajettuun matkaan perustuva veloitus on joka tapauksessa parempi kuin aikaan perustuva. Merci, monsieur Kahn. Madame de Monte. Kiitos, edustaja de Monte. Si, grazie. Innanzitutto un ringra... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä, erityisesti esittelijää tästä tekstistä. Yksi huomio liittyen tähän ruuhkamaksuun. Euroopan tasolla on ollut jo ollut hyviä esimerkkejä. Niitä vastustettiin aluksi, mutta sitten ne hyväksyttiin kansalaisten piirissä. Ja sitten nämä tarkistukset, tässä on viitattu pienempiin pintteihin, koska tässä nyt, tähän liittyy nyt ongelmia, mutta pienemmät tiet ovat hiukan ongelmallisia. Eli tässä on asia, joka pitää selventää nyt moottoriteiden käytön suhteen. Tämähän luo ruuhkea, mutta erityisesti saasteongelmia. Ja sitten tässä on puhuttu erityisalueisiin myöskin, joista on puhuttu muissakin mietinnöissä – ja sitten tietullit, niiden tulot pitää sijoittaa uudelleen infrastruktuureihin, eli huolletaan paremmin teitä. Ja sitten tässä on puhuttu saastuttaja maksaa periaatteesta. No, tässä voisi olla jonkinlainen vaiheittomin lähestymistapa. Eli näin stimuloitaisiin esimerkiksi raideliikenteen käyttöön ja sitten kannustettaisiin luopumaan tieliikenteestä pitkällä aikavälillä. Ajuto, vous êtes arrivé un portard. Niin, tulitte vähän myöhään paikalle. Ajuto. onko kaikki hyvin? Hyvää alkautta vuotta. Ja koska varjo, esittelen, niin saat kolme minuuttia. Ritardo. Niin, suokaa anteeksi, lentokone oli hiukan myöhässä. Ja suokaa anteeksi myöskin ääneni. Eli mitä tulee tähän mietintöön, haluaisin keskittyä neljään tärkeään asiaan joista olemme puhuneet omalta kannaltamme. Ja ne on nyt otettu mukaan myöskin tarkistuksen. Ensinnäkin infrastruktuurimaksut. No meille käy hyvin komission ehdotus. Eli pidämme hyvänä sitä, että laajennetaan direktiivin soveltamisalaa. Infrastruktuurikoskut, mitä tulee esimerkiksi minibusseihin, linja-autoihin, raideliikenteeseen – ja kun katsotaan näitä kuluja, niin ne pitää sitten, nämä tulot pitää uudelleen sijoittaa infrastruktuurin huoltamiseen. Se on meille erittäin tärkeä asia ja varmaan monet ovat tästä samaa mieltä. Sitten ulkoiset kustannukset. Kun ajatellaan nyt ympäristökulujen sisäistämistä, niin meidän pitää ryhtyä toimiin, jotka ovat tehokkaita ja meidän pitää palkita toimista, jotka ovat todellakin vähemmän saastuttavia. Ja sitten näitä tuloja pitää sijoittaa saastumisen vähentämiseen. Eli meidän pitää noudattaa samaa logiikkaa kuin mitä noudatettiin infrastruktuuritulojen osalta. Eli meillä pitää olla selkeä tavoite ja selkeä käyttö tavoite näille varoille. Eli ulkoiset kulut pitää investoida saastumisen vähentämiseen ja meidän pitää kehittää infrastruktuureja vähemmän saastuttavalle liikenteelle. Eli sillä alalla tarvitaan infrastruktuureita, jotta voidaan lähteä näille markkinoille, joita ei tällä hetkellä millään tavalla auteta. Eli meidän pitää panostaa muihin liikennemuotoihin, esimerkiksi mitä tulee matkustajaliikenteeseen – ja myöskin mitä tulee sitten tavaraliikenteeseen. Eli meidän pitää aina, tällä hetkellä se on lähes kokonaan tieliikenteessä, eli meidän pitäisi käyttää enemmän myös kestävämpiä liikennemuotoja. Eli niitä pitää suosia. Ja sitten ruuhkamaksut. No tätä voidaan soveltaa kyllä, mutta tässäkin täytyy ymmärtää, miten näitä sääntöjä sovelletaan. Eli on hyvä, että varat on pakko maks- sijoittaa muihin liikennemuotoihin, mutta tässäkin asiassa pitää todeta nämä asiat täysin selkeästi. Ja sitten vielä avoimuudesta. Meillä pitää olla selkeyttä ja katsoa näitä eri kululuokia, infrastruktuurimaksut, ulkoiset maksut, ruuhkamaksut. Ja meidän täytyy selkeästi ja julkisesti todeta, mitä etuja liittyy tällaisten maksujen perin, perimiseen, eli kuinka paljon on vähennetty hiilidioksidipäästöjä ja kuinka paljon vähennetään ruuhkaa kaduilta, kun sovelletaan näitä ruuhkamaksuja. Kuinka paljon on vähennetty onnettomuuksia ja miten tämä vaikuttaa turvallisuuteen. Eli tässä neljä kohtaa, joista halusin vielä puhua. Kiitos. Ja sitten käännyn esittelijän puoleen talous- ja sosiaalikomiteasta. Kolme minuuttia saa puhua Alberto Massola. Grazie anche per l'invito. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että saamme esittää talous- ja sosiaalikomitean kannan Viinetistä. Tämä asia Tästähän on tullut tapa, jolla on vähennetty päästöjä sisämarkkinoilta. Ja kuten esitteli totesi, me katsoimme, että meillä pitää olla tietulijärjestelmä, joka pohjautuu etäisyyksiin ja joka on avoin, syrjimätön, ei-byrokraattinen ja suhteellinen tienkäytön suhteen. Ja sitten tässä otetaan huomioon myöskin nämä ulkoiset kustannukset ja myöskin sitten tämä saastuttaja maksaa periaate ja käyttäjä maksaa periaate. Ne ovat vaikuttaneet myönteisesti siihen, että on pystytty suojelemaan tieinfrastruktuuria, vähentämään saasteita ja ruuhkia. Ja kun katsotaan näitä ehtoja, ja me katsomme, että tämä järjestelmä voisi otettaisiin ottaa käyttöön vaiheittain sekä raskaiden että kevyiden ajoneuvojen osalta. Ja sitten kun katsotaan tätä verkkojen Eurooppaa, se voitaisiin käynnistää Italiasta – ja yksi huolenaihe, joka liittyy investointeihin, nehän ovat noin 130 miljoonaa vuodessa, ja ne ovat nyt olleet vain 100 miljardia vuodessa kriisin takia. Ja nämä tulot täytyy nyt uudelleen sijoittaa esimerkiksi infrastruktuureihin, jotta voidaan rahoittaa kehitystä ja rakennustoimintaa. Ja sitten ulkoiset kulut, Niitä voidaan käyttää tieliikenteen vaikutusten vähentämiseen ja myöskin vaihtoehtoisten liikennemuotojen edistämiseen, esimerkiksi raideliikenteen. Voidaan kehittää myöskin automaattisia autoja ja tieliikenteeseen liittyviä energiajärjestelmiä, mutta meillä pitää olla joustavuutta syrjäisten ja saaria vuoristoalueiden osalta. Komitea katsoo, että ihmisten täytyy hyväksyä nämä toimet. Ja sitten avoimuuden osalta meidän täytyy varmistaa se, että saa nähdä heti tarkkaa tietoa siitä, miten näitä tuloja käytetään ja mihin tarkoituksiin. Ja meillä pitää myöskin olla selkeitä indikaattoreita saavutusten osalta. Ja tällä tavalla voidaan lisätä myöskin työllisyyttä ja tuemme myöskin sitä, että näitä tieteellisiä asioita pitää päivittää säännöllisesti. Ja meillähän on paljon kokemusta ja periaatteita, ja meidän täytyy katsoa, miten voitaisiin ristinrahoitusta hyödyntää näissä kysymyksissä. Eli haluaisin vielä kiinnittää huomiotanne siihen, että kiittäisimme nyt, että esittelijä on ottanut huomioon meidän tekemämme työ ja että lainsäädäntöehdotukseen on otettu mukaan monia ajatuksiamme. Eli kiitoksia vielä ja hyvää jatkotyöskentelyä. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos oikein paljon, herra Masola talous- ja sosiaalikomiteasta ja sitten komission edustaja DG Muovista, Pääsystä Muovista saa puheenvuoron Hyvää päivää, tervetuloa, hyvää alkanutta vuotta. Kiitos ja kiitos näistä toivotuksista. Todella tarvitsemme hyvää vuotta tänä vuonna. Minä voin nyt aika yksinkertaisen puheenvuoron käyttää ja miellyttävän tämän ensimmäisen asian osalta, sillä komissio voi aivan täysin yhtyä tähän mietintö luonnokseen, sillä siinä yhdetään komission perusperiaatteisiin joiltain osin esimerkiksi ulkoisten kustannusten osalta esittelee menee vähän pidemmälle kuin komissio tässä saastuttaja maksaa periaatteessa. En mene nyt kaikkiin tarkistuksiin, mainitsisin vain tärkeimmät niistä. Ensinnäkin se, että direktiivi kattaisi nyt kaikki ajoneuvot, jotkut tässä valittelivat sitä, että se koskisi myös busseja ja on totta, että tällaisia julkisia liikennevälineitä ei tai niiden käyttö pitää edistää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettäkö linja-autot pitäisi vapauttaa tällaista tietulleista. Meillä on perusperiaatteena se, että vinjeteistä, jotka perustuvat aikaan, vähitellen päästään eroon ja näin olisi siirtymäkausi, jonka jälkeen päädyttäisiin tietulleihin ja näistä komission jäsen on erityisen innostunut. Ja sitten haluaisin puhua myös tästä korvamerkinnästä tästä periaatteesta, johon voimme täysin yhtyä. On kuitenkin totta, että meidän ehdotuksemme on tältä osin aika varovainen. Eli tässä on huomioitu se, että on aikaisemmin tullut takkiin neuvotteluissa – jäsenvaltioiden kanssa, niin nyt olemme tehneet varovaisemman ehdotuksen, mutta kuitenkin suhtaudumme myönteisesti tähän ajatukseen, erityisesti esittelijän esittämiin tarkistuksiin. Minulla olisi nyt kolme kommenttia, joita mielestäni pitäisi jatkossakin käsitellä. Ensinnäkin kyseessä on tietullien muuttaminen tärkeällä tavalla. Tämä on merkittävä asia, koska tämä johtuu, eh, liittyy jäsenvaltioiden velvollisuuksiin ja ilmoitusvelvollisuuteen komissiolle. Komissio sitten eh, paneutuu näihin tietulliin muutosehdotuksiin. Eli Ennen kuin tässä asiassa edetään, on oltava varovaisia, koska aikaisemmin nämä eh, pakolliset jäsenvaltioiden ilmoitukset ovat olleet hyödyllisiä, koska niiden pohjalta on voitu käydä vuorovelua jäsenvaltion komission välillä ja varmistua siitä, että tietulli on direktiivin mukainen. Ja sitten toinen seikka on esittelijän tarkistus, joka koskee alennuksia, joita voitaisiin antaa eh, käyttäjille, jotka käyttävät näitä teitä paljon, jopa 50 prosenttia. Ja tämä on kyllä aika suuri alennus ja se voisi näitä eh, tarifin määrityksiä vaikeuttaa erityisesti, kun halutaan ruuhkista eroon, mutta on kuitenkin huomioitava eri tavoitteet ja huomioitava myös sosiaaliset tavoitteet, joilla edistetään alueellista yhteenkuuluvuutta, mutta ehkä tämä on sellainen tarkistus, jota kannattaisi vielä miettiä. Ja sitten kolmanneksi me kiinnitämme huomioon siihen, että edustaja Ravandalon haluaa ulkoiset kustannukset ottaa pakollisiksi, mutta ehkä olisi oltava vähän varovaisia liittyen näihin maksuihin, jotka koskevat onnettomuuksia, sillä jokainen tutkimus antaa tähän asian oman näkökulmansa. Ja lopuksi vielä hyvin myönteiseen henkeen haluaisin mainita 35 tarkistuksen. Siinä esittelijä sanoo meille, että niillä teillä, joissa on tulleja, siellä on oltava laadukkaat infrastruktuurit ja erityisesti laadukkaat pysäköintipaikat, jotka ovat turvallisia. Tämä on mielestäni todella tärkeä tarkistus ja se, sen jälkeen on sitten eh, perusteltua, että tällaiset palvelut annetaan. Jos tie tulee maksetaan, niin pitää olla infrastruktuuri kunnossa, ei ainoastaan eh, tiet, vaan myös nämä lepoalueet. Ja tarkistus, joka osoittaa sen, että meillä on edessämme näiden muiden eh, estysten kanssa yhdessä. Tällainen paketti, jossa korostetaan sosiaalisia seikkoja ja sisämarkkina-asioita, mutta myös yhdistetään nämä eh, sosiaaliset seikat infrastruktuuritariffeihin. Tässä tärkeimmät ajatukset. Kiitos. Kiitos, herra Lysua. Edustaja Vodalon, annan teille puheenvuoron uudestaan. Teillä on nyt puolitoista minuuttia aikaa. Mutta kuten näitte, tässä ollaan ihan oikealla tiellä. Jopa Euroopan komissio on todella innostunut tekemästä työstä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille puheenvuoroistanne ja ehdotuksistanne, huomioistanne. Panin ne merkille ja työ on vasta alkanut, eli nyt sitten koitamme saada aikaan yhteisymmärryksen mahdollisuuksien mukaan. Ensinnäkin nämä merkintäkysymykset. Ne ovat saaneet hyvän vastaanoton valtaosalta kollegoilta, ei nyt kaikilta, mutta monet katsovat, että tämä järjestelmä pitäisi nyt saada käyttöön ja haluaisin kiittää myöskin komissiota sen tuesta. Eli Olen puhunut näistä pakollisista merkinnöistä hyvin selkeästi mietinnössä, mutta tätä voidaan vielä hioa ja täsmentää edelleen kolmikantaneuvotteluissa. Toivottavasti saamme sitten tämän läpi, mutta tiedän kyllä, kuinka vaikeaa on saada neuvostoa hyväksymään tiettyjä toimia, mutta tätä järjestelmää pitää nyt kuitenkin uudistaa. Sitten myöskin näistä pienemmistä teistä puhuttiin. Eli tämä ei ole pakollista, vaan se on yksi vaihtoehto. Eli jäsenvaltiolla on vapaus valita, otetaanko siellä käyttöön nämä maksut pienemmillä teillä, jos tällä tavalla voitaisiin välttää suurimpia moottoriteitä. Ja tietyissä maissa on jo tällainen järjestelmä. Eli tässä vain tarjotaan tätä mahdollisuutta, eikä siitä tehdä pakollista. Sitten sosiaalitaloudelliset tekijät ovat tärkeitä. Ajalla Sender puhui tästä. Eli meidän täytyisi miettiä, miten tässä jäsenvaltiot voivat toimia, jotta ei jouduta syrjivään tilanteeseen niiden osalta, joiden on pakko käyttää teitä kotimatkallaan. Sitten päästöt. Jotkut sanovat, että en riittävästi ota huomioon sitä, että ajoneuvon mallista riippuen – päästöt vaihtelevat ja että se pitäisi ottaa huomioon maksuissa. No, kyllä se on otettu huomioon, mutta jos on vaikka 75 prosentin alennus ajoneuvoille, joilla on nollapäästöt, eli olen tehnyt tästä syystä nämä tarkistukset 49 ja 50, eli halusin selventää tätä tilannetta. Se oli selvennystarkistus, eikä se tarkoita sitä, että haluaisin kumota komission alkuperäisen ehdotuksen. No, toistan vielä, että me tarvitsemme tukea toisiltamme ja uskon, että meillä on myöskin enemmistö, joka tukee vinjettien poistoa ja sitä, että otetaan käyttöön nämä etäisyyteen perustuvat maksut, mutta meidän täytyy saada viedä vakuutuneeksi ne, jotka eivät ole vakuuttuneita. Ja meidän on varmistettava, että tämä koskee kaikkia ajoneuvoja, tietysti ottaen huomioon eri käyttötarkoitukset – ja esimerkiksi joukkoliikenteessä tämä täytyy ottaa huomioon. Ja sitten kun ajoneuvot ovat puhtaita, niin sekin otetaan huomioon. Ja sitten vielä ihan nopeasti aikataulusta. Määräaika tarkistuksen jättämiselle 20. helmikuuta. Tarkistusten esittely 19.20. maaliskuuta ja valiokunta äänestys ilmeisesti sitten huhtikuussa. Kiitos. Kiitos niin yleensä puheenjohtaja ilmoittaa aikataulusta. Eli minä teen tämän nyt sitten uudelleen, koska tämä on minun tehtäväni. Eli tarkistuksia voi esittää 20. helmikuuta asti. Ensin esitetään tarkistukset ja myöhemmin sitten palataan muihin seikkoihin. Kiitos Revonalon ja nyt pääsimme sitten seuraavaan puhujaan. Eli kyseessä on edustaja Klun ja tämä koskee ajoneuvoverotusta. Annan teille puheenvuoron ja sen jälkeen samoin kuin ensin annan puheenvuoron varjoesittelyjä ja muille, jotka haluavat puheenvuoron käyttää. Eli olkaa hyvä. Madam Chairperson, and yeah. Kiitos puheenjohtaja. Tämä todellakin liittyy tuohon äskeiseen aiheeseen myös, mutta erityisesti tiettyihin infrastruktuureihin ja niiden käyttöön. Komissio on sitäkin asiasta antanut ehdotuksen direktiivin muuttamisesta. Ja tässäkin taustalla on tämä niin sanottu Eurovinjettidirektiivi. Komission ehdotusta pidän sinänsä hyvänä, mutta kuten alussakin todettiin, niin verotus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ja tässä onkin kyse nyt konsultointimenettelystä, jossa neuvoston ja parlamentin kanta otetaan huomioon, vaikkakaan parlamentin kanta ei ole sitova. Mutta ehdotus on todellakin hyvä ja siinä tartutaan joihinkin keskeisiin kysymyksiin, esimerkiksi sosioekonomisiin ja ympäristökysymyksiin. Ja on tärkeää, että meillä on tasapainoinen lähestymistapa, joka ottaa huomioon liikenteen merkityksen sisämarkkinoiden kannalta. Ja mielestäni matkaperusteinen maksujärjestelmä voi olla tärkeässä osassa, kun yritetään tuoda lisää yhdenvertaisuutta näihin maksuihin. Ja kansalliset ominaispiirteet pitäisi kuitenkin pystyä ottamaan huomioon ja pitäisi olla riittävää joustavuutta, riittävää joustavuutta jotta jäsenvaltiot voivat joustavasti toteuttaa näitä säännöksiä ja hallinnollinen taakka ja sen lisäkustannukset kuljetusalalle pitäisi minimoida. Jos otetaan käyttöön matkaan perustuvat tiemaksut, niin silloin PK-yritysten taakka etenkin voisi kevetä näissä pakollisissa maksuissa ja olisi tärkeää välttää sellainen tilanne, jossa perittäisiin kaksinkertaisia maksuja. Siksi kannatan tätä verotuksen yhden yksinkertaistamista ja viiden vuoden siirtymäaikaa. Komission ehdotusta voitaisiin kylläkin yksinkertaistaa vielä lisää, jotta sitä ei koidu jäsenvaltioille liikaa säätelytaakkaa. Ja tähän suuntaan sitten menisi minun ehdotukseni, nimittäin se, että kertarysäyksellä tehtäisiin nämä muutokset sen sijaan, että sovellettaisiin komission ehdottamaa viisiportaista muutosaikataulua. Mutta kuten sanottu, niin tässä on kyse konsultaatioasiasta ja sitä on käsiteltävä äsken puheena olleen aiheen kanssa yhdessä. Odotan nyt teidän kommenttejanne ja painostanne, jotta saisimme tämänkin asian tyylikkäästi päätöksen. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos oikein paljon, Enestöä ja Claude. Ja sitten sosialistien nimissä saa puheenvuoron Ylse Hertog. First of all, I have to... Kiitos oikein paljon. Aivan ensiksi minun pitää nyt puhua kollega Täpälin puolesta. Hän ei valitettavasti päässyt tänään paikalle. Kollega Tapadel on asiasta seuraa mieltä. Tiemaksut, jotka pohjautuvat etäisyyksiin voivat edistää siirrymistä puhtaampaan liikenteeseen. hienoa, että komissio on tällaiseen suuntaan menossa. Edustaja Tapila on samaa mieltä siitä, että tarvitaan lisää investointeja, jotta voidaan vähentää ruuhkia ilman saasteita ja melua, mutta tässä mielessä nykyinen menetelmä ei ole hyvä tapa edetä toisin kuin tietullit voisivat olla. Hän haluaisi korostaa kahta asiaa, jotta voidaan päästä tasapainoiseen lähestymistapaan. Ensinnäkin se, että pitää, että ajoneuvoverotusta vähennettäisiin ainoastaan sellaisissa tapauksissa, että otetaan käyttöön etäisyyksiin perustuvat maksut. Näin voidaan välttyä kaksinkertaiselta verotukselta, mutta myös siltä, että kansallisiin tai e, paikallisiin e, budjetteihin tulisi ongelmia, koska usein ollaan riippuvaisia tietulleista, mitä tulee sitten tähän vaikutukseen eri jäsenvaltioissa sen pitää kiinnittää erityistä huomiota, miten se hallintoon vaikuttaa ja ajan osalta komission ehdotus tämä olisi viisi vuotta aikaa. Tämä on hiukan hankalaa, koska on maita, joissa on tehtävä lainsäädäntöuudistuksia kuitenkin pidetään hyvänä esittelijän eh, parannuksia, mutta ehkä kahdessa tai kolmessa vaiheessa eteneminen olisi parempi asia. Ja kiittäisin vielä edustaja Klonia tästä työstä ja edustaja Tapanel nyt vielä etsii tässä oikea tasapainoa eh, etäisyyksiin perustuvien maksujen välille ja sen välille, minkälaissa ajassa nämä pitäisi ottaa käyttöön. Kiitos edustaja Hertugi ja sitten Vandaalin kolme minuuttia. Dank voorzitter, dank ook. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myöskin esittelijälle. Hänhän totesi, että jäsenvaltioille pitää antaa joustavuutta, jotta voidaan vähentää näitä vähimmäisvero- maksuja ja jättää myöskin tämä aikataulu avoimeksi. Tässä on puhuttu vuodesta 2020. No, meidän täytyy jatkaa ryhmässä vielä tätä keskustelua. Tästä ei ole vielä tehty päätöstä. Mutta tämä joustavuus on kuitenkin asia, jota ECR voi tukea. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos hyvin paljon edustaja Van Ja sitten kuka puhuu edustaja Riken puolesta? Edustaja Bilbao tekö? Ei, kun edustaja Meissner. Actually, it didn't give me anything, so I thought maybe... No, en saa nyt kyllä minkäänlaisia nuotteja, joten luulin, että joku muu tässä puhuisi. En nyt oikein osaa sanoa mitään. Bon, alors on se passe Eli emme siis kuule edustaja Riken puheenvuoroa ja seuraavana McCarthy, hän ei ole paikalla. Ja sitten Dalude, olkaa hyvä. Eh, tack så mycket fortfarande. Kiitos puheenjohtaja. Verot voivat olla hyvin tehokas väline. Mm kannusteiden luomiseksi kuluttajille, jotta he ostaisivat ja käyttäisivät ympäristöystävällisempiä autoja. Samalla kuitenkin pitää varoa keskittämästä veroa pelkästään omistamiseen ja kauppatapahtumaan, sillä eh, tähän liittyy voimakkaita psykologisia vaikutuksia. On usein osoitettu, että kun kuluttaja valitsee, mikä auton ostaa, niin on eh, monesti toissijaista, kuinka paljon polttoainetta auto kuluttaa, mutta jos sitten verotusta suunnataan tuohon ostotapahtumaan, niin silloin voidaan tätä bonusmaalusverotusperiaatetta soveltaa, jolloin maalusperiaate tulee mukaan paljon kuluttavissa ja bonusperiaate vähän kuluttavissa ympäristöystävällisissä autoissa ja tällä voidaan saada aikaan paljon vaikutusta kuluttajien ostovalintoihin autokaupoilla ja tällainen olisi hyvä ottaa mukaan. Ja kannatan siis sitä, että auton ostoverotusta muutettaisiin tähän suuntaan. Kiitos edustaja Dalunde. Ja sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Eh Kiitoksia. Voisin jatkaa tällä optimistisella tavalla kuin ensimmäisen mietinnön osalta. Eli tuen tätä esittelijän mietintöluonnosta. Siinä on samat tavoitteet kuin komissiolla, eli että jäsenvaltioille annetaan joustavuutta, jotta voidaan vähentää näitä kuluja jotta voitaisiin siirtyä sellaisen verotukseen ja siirrytään kohti sitten infrastruktuurimaksuja. Ja muistuttaisin, että jäsenvaltioiden ei tarvitse vähentää veroa, mutta joustavuutta on tulevaisuudessa mahdollista hyödyntää. Ja sitten on yksi tarkistus, joka tähtää komission tekstien yksinkertaistamiseen. Eli näin voitaisiin vähentää näitä veroja viidessä vaiheessa – eli 20 prosenttia vuodessa, ja esittelijä katsoo, että se pitäisi tehdä yhdessä vaiheessa, yhdessä vuodessa. Jos pidätte kiinni tästä tarkistuksesta, niin miksi sitten puhutaan näistä vaiheista, siis jos on tarkoitus toteuttaa yhdessä vaiheessa vuonna 2024, niin sehän voitaisiin toteuttaa paljon aikaisemmin jo silloin, kun tämä uudelleen laadittu direktiivi astuu voimaan. Eli se nyt oli ainoa asia, jonka halusin ottaa esille. Ja muuten pidämme tätä tekstiä erittäin hyvänä. Kiitos. Kiitos herra Liesoa. Toivottavasti olette yhtä optimistinen myös seuraavan esityksen yhteydessä. Edustaja Maisen, löystikö herra Riken ajatukset sieltä? Kyllä vain. Sain juuri tietää, että tämä paperi, joka äh, hän välitti, koskee näitä molempia mietintöluonnoksia, joten äh, edustaja Rike kiittää näitä molempia edu, äh, edustajakollegoja mietinnöistä ja Diodren raporttia siitä, että se menee oikeaan suuntaan ja kaikkien ajoneuvoluokkien ottaminen mukaan on hyvä asia, sillä siinä tuetaan myös käyttäjä maksaa periaatetta ja saastuttaja maksaa periaatetta ja tämä pätee molempiin mietintöihin. Rike haluaisi selventää esimerkiksi seuraavia seikkoja. Kysymys siitä, kuka päättää tiemaksun käytöstä verkostossa, sitä pitäisi selventää. Ja liikenneviranomaisilla kansallisen tason alapuolisella tasolla pitäisi olla jonkinlaista toimenpanovaltaa ja äh, toimintavaltaa näissä asioissa. Tämä siis koski koko lailla näitä molempia mietintöluonnoksia samalla tavalla. Kiitos edustaja Meissner ja sitten edustaja Kluun, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös edustajille ja komissiolle heidän panoksistaan. Ilmeisesti tässä ollaan aika pitkälle samoilla linjoilla, eli halutaan tulleissa lähteä liikkeelle kuljetusta etäisyyksistä. Ja tässä tapauksessa pitäisi vähentää ajoneuvon veroja, pitää antaa joustomahdollisuuksia jäsenvaltioille tällä alalla ja on tärkeää myös muistaa, että ei ole mitään velvollisuuksia jäsenvaltioille. Nämä ovat vain suuntaviivoja ja on tärkeää, että olemme tietoisia verotuksen tasosta, erityisesti koskien pienyrityksiä. Ja pitää ymmärtää, että jos otetaan uusimmaksi käyttöön ilman vähennyksiä toisella alalla, niin tästä voi olla ongelmia seurauksena, mutta mielelläni teen nyt yhteistyötä varjostelijoiden kanssa seuraan kuukausien ajan ja varmasti saamme vielä kuulla tarkemmin näistä eri määräajoista. Kiitos. Kyllä, aivan oikein arvasitte. Eli tarkistusten esittäminen onnistuu 20. helmikuuta asti kello 12. Ja näin pääsemme sitten eh, järjestelmien yhteentoimivuusasian tullien osalta. Edustaja Salini, hyvää iltapäivää ja hyvää alkanutta vuotta. Annan teille puheenvuoron sitten varjoesittelijöille ja meillä on myös talous- ja sosiaalikomitean edustaja paikalla. Edustaja Salini. Um. Kiitoksia. Mietintö, joka liittyy direktiiviin koskien sähköistä tiemaksujärjestelmää. Tämä on nyt ajankohtainen asia, koska valiokunnassakin on todettu, että vuoden 2004 direktiivi on jo vanhentunut monilta osin. Ja huolenosat, huolenaiheet liittyvät keskeiseen aiheeseen, eli tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuus ja toisaalta sitten tietojen vaihto jäsenvaltioiden välillä. Tämähän liittyy esimerkiksi näihin eri maiden maksujärjestelmiin. Eli näitä asioita on nyt eniten työstetty. Eli tavoitteet ovat tietysti edelleen se, että meillä olisi eurooppalainen järjestelmä, joka pystyisi toimittamaan tietoja eri maiden järjestelmien välillä. Tällä hetkellä, kun katsotaan nyt näitä huolenaiheita, niin merkittävimmät esteet ovat yhtäältä ongelmat, joita on markkinoilla näiden palveluntarjoajien osalta. Eli tällä hetkellä siellä on liikaa esteitä, eli tämä on asia, johon täytyy puuttua. Ja toinen asia liittyy tiettyiden laitteiden kustannuksiin. Esimerkiksi on satelliittijärjestelmiä ja tavoitteena tietysti on se, että me alennamme näitä maksuja, eli hallinnoimme tämän laitteiston uudistamista niin, että loppukäyttäjä ei joudu maksamaan tästä liian suurta summaa. Sitten älyliikennejärjestelmät ja nämä taajuuskysymykset, niihin pitää puuttua. Ja kuten sanoin, oikeusperusta, joka mahdollistaa maiden välisen tietojenvaihdon, niin se pitää yhdistää tähän maksamatta jääneisiin laskuihin. Ja minun mielestäni monia tärkeitä asioita on jo otettu mukaan tähän luonnokseen. Ensinnäkin synergiat älyliikennejärjestelmien välillä. Me emme haluaisi muuttaa tätä taajuutta tie, sähköisen tietullin osalta. Se johtaisi ajan menetykseen ja suuriin kuluihin. Mutta meidän täytyy nyt kuitenkin tämä interferenssiongelma ratkaista. Ja sitten toinen tärkeä kysymys, josta nyt puhutaan, liittyy siihen, että luettelo teknologiasta on hyvin erilainen kuin se, mitä komissio ehdotti. Se ei ole enää liitteessä, vaan se palaa tähän direktiivitekstiin. Ja sitten määritelmistä. Yleisesti ottaen olemme huolissamme siitä, että pitää olla johdonmukaisuutta Eurovinjettidirektiivin kanssa. Esimerkiksi meillä on erilaisia määritelmiä kevyistä ajoneuvoista. Eli meillä pitäisi olla johdonmukaiset määritelmät, kun katsotaan vaikka näitä eri toimijia ja palveluntarjoajia. Eli me koitamme hiukan selventää näitä eri rooleja. Ja määritelmistä on suljettu pois tämä videotrolling järjestelmä, mutta tällä hetkellä se ei vielä ole riittävän luotettava sähköisessä tiemaksujärjestelmässä. Ja sitten lopuksi vielä täytäntöönpanosta. Meillä ei oikeastaan ole siitä pahemmin sanottava Pari selvitys, selvennystä tehdään. Eli ensinnäkin kun katsotaan näitä kansallisia yhteyspisteitä, siellä pitää olla käytössä tämä tietokanta, josta käyvät ilmi nämä maksamattomat laskut ja joka sitten on johtanut hyvään yhteistyöhön komission kanssa. Nyt monet ovat pyytäneet, että tässä tekstissä, siis tässähän on tämä päätös käsiteltävänä samaan aikaan kuin direktiivi. Ja komission kanssa teemme yhteistyötä ja koitamme katsoa, mitä asioita pitää siirtää päätöksestä direktiiviin ja uskon, että tämä yhteistyö tulee olemaan rakentavaa. Merci beaucoup. Kiitos oikein paljon. Edustaja Salini, ja nyt aloitamme keskustelun. Annan puheenvuoron edustaja Senalovalle. Děkuji za slovo, paní, paní předsedkyně. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäisenä ja tärkeimpänä haluan kiittää tästä ehdotuksesta. Minulla ei ole paljon sanottavaa ja se, mitä haluan sanoa, on enimmäkseen se, että ilmaisen olevani samaa mieltä suurimmasta osasta asioita. En kannata 5,9 gigahertsin valvontamahdollisuutta ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että valta näiden asioiden päättämistä pitäisi pysyä parlamentilla ja neuvostolla ja haluaisin tähän ehdotukseen lisätä vielä, että tähän liittyy myös tullimaksukomitean työ ja se on parhaillaan käynnissä ja tulevaisuudessa voimme kenties direktiiviin kaksi artiklaan ottaa mukaan joitakin määritelmiä tuosta työstä. Minulla olisi myös joihinkin tarkistuksiin sanottavaa. Ensinnäkin se, että direktiivin pitäisi kattaa myös vähäpäästöisten alueiden, alueiden maksut tai kaupunkien keskustaan ajettaessa perittävät tietullut, sillä ajoneuvoissa pitäisi olla useita eri laitteita tiemaksujen perimistä varten tässä tapauksessa, ja kaupungeissa käytetään erilaisia vinjettejä. Ehdotus on hyvin laadukas luonteeltaan ja odotan esittelijän kanssa yhteistyötä kovasti. Kiitos oikein paljon, edustaja Senalova. Ja se, seuraavan puheenvuoron saa edustaja Demasmeker. Excuse, Mr. Tosinowski. Kiitos. Edustaja Tosanovski, varjoesittelijä, ei tänään päässyt paikalle. Hän pyytää anteeksi. Tätä. Ja minä esittelen täällä hänen ajatuksensa. Varjoisettelija on sitä mieltä, että tämä ehdotus on hyvin tasapainotettu ja hän haluaisi lähinnä yhtyä tarkistukseen kuusi niin, että pidettäisiin nämä teknologiat yhteispäätösmenettelyssä eh, eikä näitä päätöksiä tehtäisi delegoiduilla säädöksillä, niin kuin komissio on ehdottanut. No tuopa oli todella tiivistä, edustaja Demasmeker. Ja sitten Van Miltenborg, kolme minuuttia. Teillä on paljon aikaa. Kiitoksia. Kiitokset esittelijälle tästä mietintöluonnoksesta. Olen samaa mieltä siitä, että yhteen toimivuus tiemaksujärjestelmien kanssa täytyy toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Eli näin voidaan yhdellä maksulla maksaa läpi Euroopan, eikä niin, että joutuu vähän väliä aina suorittamaan näitä maksuja. Komissio on tehnyt nyt tämän ehdotuksen, eli sähköisen tiemaksujärjestelmän Yhteensovittaminen on hyvä tavoite. Ja sitten rajat ylittävän tietojenvaihto silloin, kun näitä maksuja ei ole suoritettu. Tämä on hyvä, kun ajatellaan sisämarkkinoita. Ja näin sitten noudatetaan myöskin tätä käyttäjä maksaa periaatetta. No sitten me tarvitsemme selkeät säännöt siihen, mihin näitä varoja käytetään ja millä perusteilla maksuja peritään. Ja sakkojen pitää olla kohtuullisia ja niitä pitäisi harmonisoida mahdollisimman paljon ja pitää ottaa huomioon myöskin mahdollisuus, että ne maksut, joita ei ole maksettu, ne voi maksaa jälkikäteen ilman, että joutuu heti maksamaan sakkoa. No, teknologia on tärkeä, jotta meillä olisi todellakin yhteen toimiva järjestelmä, mutta en ole samaa mieltä siitä, kun nyt puhutaan teknologiasta, että se siirretään liitteestä neljä tähän direktiivitekstiin. On hyvä, että hyödynnämme teknologiaa ja se pitää ottaa huomioon myöskin lainsäädännössä, mutta kaikkea ei pidä heti lyödä lukkoon. Meillä pitää olla joustavuutta ja on hyvä, jos meillä on liite, jossa on tietoja tällaisesta teknologiasta, ja jos uutta teknologiaa tulee, niin silloin käytännössä se voidaan lisätä tähän ilman, että pitää sitten yhteispäätösmenettelyssä neuvotella pitkään. Eli joustavuus ja tehokkuus ovat tärkeitä, jotta saamme aikaan hyvän sähköisen tiemaksujärjestelmän. Eli tarkistus 14. Siinähän on tehty näitä ehdotuksia ja niitä me emme pysty kyllä ryhmässämme tukemaan. Kiitos. Monsieur Kiitos ja sitten edustaja Dalunde. Mikrofoni puuttuu. Monsieur Dalunde. Eh, tack så mycket för ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin tervetullut ehdotus ja kannattaa todellakin miettiä näitä liikenteen erilaisia maksuja, jotta liikenteessä ihmiset voivat valita vaihtoehtoisia liikennetapoja ja on hienoa, että eu tasolla tätä voidaan edistää ja sillä on merkitystä etenkin rajat ylittävissä tilanteessa, jossa ihmiset vaikkapa asuvat yhdessä maassa ja käyvät töissä toisessa maassa. Tällaisia tilanteitahan on vaikkapa Kööpenhamina ja Malmöön välillä ja olisi hienoa, että molempien maiden järjestelmät sitten toimisivat hienosti yhteen. Ja tavarakuljetuksia varten tarvitaan myös toimivat järjestelmät, sillä niiden kuljetusmatkat ovat pitkiä. Merci beaucoup, monsieur Kiitos ja sitten edustaja Vodanon. Minut. Kuinka monta minuuttia? Hetkinen, niin tässä oli pieniä ajanmittausongelmia. Kaksi minuuttia. Niin, minä vain halusin sanoa, että voin aivan täysin yhtyä sekä komission että esittelijän ehdotuksiin, jotka on juuri esitelty, eli että on parannettava tietulien yhteen sopimista ja liittyen siihen, mitä sanoin aikaisemmin oman tekstini osalta, niin tämä on todella tärkeä, koska meillä on perusperiaatteet ja sitten tarvitaan myös täytäntöönpano. Ja siksi tämä teksti on todella tärkeä tässä eurooppalaisessa tariffikysymyksessä. Täällä oli tarkoitus esittää esittelijöille joitain kysymyksiä. Herra Salini, oletteko sitä mieltä, että pitäisi tehdä selvemmäksi eh, tämä järjestelmä siten, että voidaan nähdä, miten toimitaan yhteen paremmin. Ja haluaisin myös kysyä, olisiko ehkä myös paikallaan ottaa mukaan kaupunkitietullit, joita on todennäköisesti tulossa paljon lisää EUn Kiitos Rovoralon ja sitten Demonte. Kiitoksia. Kiitokset erityisesti esittelijälle näistä ehdotuksista. Minä uskon tähän mietintöön ja tähän komission ehdotukseen, koska mielestäni nyt on jo korkea aika saada aikaan yhteen toimivuutta eurooppalaisissa tiemaksujärjestelmissä. Eli sitten. Sitten tämä teksti. Tarkistuksessa yksi on puhuttu siitä, että pitää kiinnittää huomiota näiden alan toimijoiden kustannuksiin. Meidän täytyy varmistaa, että nämä varat hyödyttävät käyttäjiä. Ja sitten tarkistus kaksi. Mielestäni teknologia tällä hetkellä mahdollistaa sen, että nämä eri järjestelmät voivat puhua keskenään, eli meidän täytyy suosia digitaalisia ratkaisuja sen sijaan, että olisi eri taajuusalueita käytössä. Ja sitten pitää toimia myöskin nopeasti. Ehdotukset ovat konkreettisia ja ne pitäisi toteuttaa sisämarkkinoilla hyvin nopeasti. No sitten meidän täytyy vielä helpottaa näitä tietulikysymyksiä, kun otetaan huomioon ilmiöitä, joita on esimerkiksi raja-alueilla. Eli on pidettävä mielessä, että tämä on väline myöskin väärintää kilpailua. Eli jos meillä on tämä järjestelmä, joka on tehokas, niin meidän täytyy varmistaa, että väärennetään sitten markkinavääristymiä tällä alalla. Ja kiitos näistä ehdotuksista. Monte. Kiitos edustaja De Monte ja sitten talous- ja sosiaalikomitea esittelijä Vittas Masilis saa puheenvuoron. Olkaa hyvä, kolme minuuttia aikaa. Kiitos paljon puheenjohtaja. Perusteellisen analyysin ja keskustelun jälkeen mekin annoimme oman lausuntomme näiden sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta ja kuten tänään olen nyt ymmärtänyt, niin meidän näkemyksemme oli hyvin samantapainen kuin mitä Salin ja muut edustajat tässä valiokunnassa ovat puhuneet. Ja aion nyt puhua liettua, jotta voin ilmaista ajatuksiani paremmin. Tällä hetkellä Yli 20 jäsenvaltiossa on käytössä sähköisiä tiemaksuja, mutta järjestelmät ovat hyvin erilaisia ja niitä ei ole koordinoitu keskenään. Siksi komiteamme kannattaa Euroopan komission ehdotusta, jolla järjestelmiä harmonisoitaisiin. Tätä kautta voitaisiin säästää rahaa, sillä maksamattomat tiemaksut vähenisivät ja joillakin alueilla kilpailu on vääristynyttä. Ajoneuvoissa on laitteet maksujen keräämistä varten ja laitteet ovat aika kalliita. Ja sen vuoksi meidän pitäisi tukea muitakin järjestelmiä, kuten älypuhelimiin, tabletteihin ja muihin laitteisiin perustuvia järjestelmiä, joilla voitaisiin tätä samaa funktiota tavoitella. Ohjelmistoihin pitäisi kuitenkin investoida, jotta ne toimisivat eri jäsenvaltioissa. Pitää parantaa myös organisatorisia asioita. On vältettävä monopolien muodostumista sähköisiin tiemaksujärjestelmiin. Lisäksi järjestelmiä on EUCARIS-järjestelmään kanssa sovitettava yhteen. Sähköisten järjestelmien valvonta vaatii valtavia investointeja ja meidän mielestämme Euroopan komission pitäisi tarjota rahoitusta ja käytännönläheisiä järjestelmiä jäsenvaltioille, jotta ne voisivat toteuttaa ja hoitaa näitä järjestelmiä. Monet pienet yritykset ja ammatin harjoittajat ovat töissä liikennealalla ja tämäkin täytyy sosiaalisessa mielessä ottaa huomioon. Meidän täytyy myös yhdenmukaistaa sähköistä tiemaksujärjestelmää mahdollisimman pian ja jäsenvaltioiden pitäisi tehdä yhteistyötä. Toiseksi järjestelmän on oltava joustava. Sen pitää sallia nykyisten laitteiden käyttö, mutta olla avoin myös teknisille innovaatioille. Kolmanneksi pitää ottaa huomioon EUn sosiaaliset periaatteet. Merci beaucoup. Kiitos. Ja sitten talous- ja sosiaalikomitean esittelijää kiittäisin, minkä jälkeen herra Liesua voi puhua komission nimissä tästä mietinnöstä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää edustaja Salinia mietos, eh, mietintöehdotuksesta ja siitä, että yleisesti ottaen hän yhtyy komission tavoitteeseen, eli siihen, että halutaan parantaa tietulijärjestelmän yhteentoimivuutta ja eh, haluaisin kiittää myös siitä, että yhdytään tähän uuteen Eh, ajatukseen tietojen vaihdosta, jolla varmistetaan, että tietulien laiminlyöt maksavat tietullit. En käy läpi näitä useita myönteisiä tarkistuksia, joihin voimme yhtyä. Mainitsisin vain sen tarkistuksen, jonka pohjalta on maakohtaisia yhteyspisteitä, joka, jotka voivat antaa tietoa, näin pystytään parantamaan täytäntöönpanoa. Ja minä panen merkille sen, että te haluaisitte luettelon yhteen sopivuusteknologiasta takaisin direktiivin pääosaan, koska pidätte sitä hyvin tärkeänä osana, ja että sitä pitäisi muuttaa ainoastaan e, eh, tavallaan lainsäädäntömenettelyllä, mutta meillä on eri kanta eh, edustaja Van Mildenburgilta ja komission eh, tarkoitus, kun nämä tekniikat laitetaan liitteeseen, on se, että voitaisiin helpommin mukauttaa niitä ja tehdä niistä joustavampia, siis jos näitä teknito- teknikoita pitää muokata eh, järkevässä ajassa, eli ehkä tästä kannattaa vielä keskustella. Ja toinenkin asia, jolta osin komission eri mieltä esittelijän kanssa kyseessä on se, että jätetään pois sähköisten tullien määritelmästä ENPR-järjestelyt, eli automaattiset e, tunnistusjärjestelmät rekisterikilville. Emme ymmärrä, miksi nämä järjestelmät otettaisiin pois. Me ehdotimme, että ne otettaisiin mukaan. Jos ENPR jätetään pois, niin sitten ei pystytä hyödyntämään sen osalta tietojen vaihtoa, joka mahdollistaa sen, että että käyttäjät todellakin maksavat tietullit ja tiedämme tämän järjestelmän hallinnoilta, että on olemassa paljon petoksia tämän järjestelmän käytössä, eli on käyttäjät, jotka eivät maksa. Ja sitten toinen seikka on, että tämä järjestelmä on yhä enemmän käytössä kaupungeissa ja jos otamme tämän mukaan direktiivin, niin saamme aikaiseksi markkinat ja mahdollisuuden sille, että kukin toimija voisi tarjota Euroopan kattavia eh, ratkaisuja kaikille käyttöön, kyse eh, kaupallinen tai yksityinen eh, käyttö. Ja siksi ehdottaisin, että ENPR otettaisiin uudelleen takaisin tämän lainsäädännön pariin. Ja sitten lopuksi edustaja Salinin mukaan ottama, esiin ottama tärkeä instituutiollinen asia. Ja tämä on se, että jäsenvaltioiden kanssa neuvotellaan myös EETS-järjestelmän uudistamista ja tämä koskee tiemaksujärjestelmän tuoteen velvollisuuksia ja erityisesti kun käydään keskustelua Euroopan parlamentin oikeusyksikön kanssa, niin on käynyt ilmi, että tietyt EETS-päätöksen osat, komission päätöksen siis, osat ovat keskeisiä ja jos ne ovat keskeisiä osia, niin sitten niitä ei voida delegoinnon säädöksiin tai säädöksiin hyväksyä ja pitäisi ehkä puhua siitä, että jotkut näistä elementeistä otettaisiin mukaan direktiivin, mutta tämän, niin kuin esittelijä sanoi, me olemme läheisessä yhteistyössä ja keskustelemme näistä elementeistä. Tässä tärkeimmät seikat, joista halusin teitä kiittää. Merci beaucoup, monsieur Liégeois. Kiitos, herra Liégeois. Ja sitten edustaja Salmi, olkaa hyvä. Grazie. Ringrazio... Kiitokset kollegoille, varjoesittelijöille näistä huomioista. Eli yleisesti ottaen nämä huomiot viittasivat siihen, että voimme päästä tasapainoiseen tilanteeseen aika nopeasti. Ja sitten vähän kriittikiä, mitä pitää vielä työstää. Eli komissiolle ensimmäinen huomio. Alun perin olimme eri kannoilla sen suhteen, mikä järjestelmä näillä lukioilla. Ja me emme halua mitenkään sulkea pois näitä videomaksujärjestelmiä, mutta sä voisit tokea, toimia tukena näissä toimissa. No, se ei ole vielä itsenäisesti ihan riittävän luotettava vielä, mutta tämä videojärjestelmä voisi olla tukijärjestelmänä. Tämä on hyvin tekninen kysymys ja varmasti voimme tämän ratkaista. Ei tämä ole mitenkään poliittinen ongelma. No, sitten muista huomioista. Eli tässä on puhuttu siitä, että tämä teknologinen liite siirretään osaksi tekstiä, ja Alden kollega sanoi, että kun ajatellaan nyt tätä aikataulua, niin sen pitäisi pysyä liitteenä. Ja kyseessähän on tekninen direktiivi, hyvin tekninen, niin se, että poistetaan sen ydin varsinaisesta tekstistä, se vähentäisi kyllä tämän tekstin myöskin juridista laadukkuutta. Eli minun mielestäni yhteispäätösmenettely käsittely on yksityiskohtaisempi, mutta se ei tarkoita sitä, että tässä nyt pitäisi hukata aikaa. Meidän pitäisi toimia nopeasti, sehän on todettu aikaisemminkin. Sitten täällä puhuttiin kaupunkiliikenteestä ja tässä vaiheessa olisi mielestäni hyvä, että löydämme nyt tasapainon kaikkien lukujärjestelmien välille tiemaksukysymyksissä. Eli komission täytyy nyt pitää erillään kaupunkiliikenne ja muu kuin kaupunkiliikenne. Meidän pitää ensin ratkaista kaupunkin ulkopuolisia ongelmia. Koetamme hiukan harmonisoida näitä kysymyksiä, jotta voidaan vähentää näitä valtavia kustannuksia, jotka liittyvät harmonisoinnin puutteeseen. Niitä voitaisiin vähentää parilla sadalla miljoonalla eurolla. Ja toivottavasti nopeasti pystymme sitten laajentamaan näitä toimia myös kaupunkiliikenteeseen, mutta se nyt ei ole tällä hetkellä prioriteetti. Kiitos oikein paljon edustaja Salini. Muistuttaisin, että tarkistusten jättämisen määräaika on 20. helmikuuta kello 12. Ja nyt jatkamme ja pääsemme sitten näihin kahteen delegoituun säädöksiin, jotka koskevat rautatieturvallisuutta. Ja minä käännyn Euroopan komission puoleen. Pyydän heitä esittelemään tämän asian. Tällä on herra Fitz, 4-5 minuuttia teille. Ja sitten haluamme delegoista säädöksistä lisätietoa, jotka koskevat yhteisiä rautateiden turvallisuusmenetelmiä. Ja sitten annan esittelijälle puheenvuoron, joka jälkeen muut voivat käyttää puheenvuoron. Jos poistutte paikalta, pyytäisin teitä lähtemään hiljaisuuden vallitessa. Näin osoitte kunnioitusta kollegoille. Kiitos ja nyt annan teille puheenvuoron. Pieni hetki vielä. Vous sortez de la salle. Eli jos haluatte puhua, niin poistukaa täältä. So, thank you very much, Madam Chairman. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvin lyhyesti esittelisin teille kaksi delegoitua säädöstä, joissa molemmissa on kyse yhteisistä turvallisuuden hallintajärjestelmistä rautateillä. Ja tässä ensimmäisessä diassa hyvin lyhyesti selitetään, mitä nämä yhteiset menetelmät ovat. Niiden keskeinen idea on se, että niissä jonkinlaisella yksityiskohtien tasolla kuvataan sitä, mitä jär- rautatieyritysten on toteutettava, jotta ne voivat taata turvallisen toiminnan raideliikenteessä, mutta vaatimukset eivät ole liian yksityiskohtaisia. Eli tekniseen toteutukseen niissä ei mennä, vaan vain siihen, että mitä pitää osoittaa. Nämä eivät ole mitään uutta, vaan ne ovat olleet mukana jo neljännessä raideliikennepaketissa. Ja nyt kun muita säädösmuutoksia on tapahtunut, niin niistä tulee delegoituja säädöksiä seuraavassa vaiheessa. Ensimmäinen näistä kahdesta asetuksesta koskee raideliikenneyhtiöiden turvallisuusjärjestelmiä, jotka niiden on osoitettava ennen kuin ne saavat raideliikenneluvan. Ja sitten seuraavassa diassa näkyy uutuksia, jotka liittyvät neljännen rautatiepaketin teknisen pilarin voimaantulo on ensi kesäkuussa. Ja tietenkin äh, rautatievirasto tulee vastaamaan joistakin sertifikaateista, jotka koskevat rajat ylittävää toimintaa. Ja rautatieyhtiöt voivat tätä EUn virastoa käyttää kansallisten viranomaisten sijaan näiden hyväksyntien saamiseksi. Olemme samalla myös käyttäneet hyväksi tilaisuutta ja parantaneet turvallisuusjärjestelmien määritelmiä. Ja jos saisin sitten vielä seuraavan dian, kiitos, niin aika paljon lisäpainoa on tuotu inhimillisille tekijöille turvallisuuden hallinta menetelmissä, nimittäin äh, raideliikenneyhtiöiden henkilöstölle ja henkilöstöhallinnolle, jolla on tärkeä rooli turvallisen toiminnan takaamisessa. Ja tässä tulevat kyseeseen etenkin henkilöstön koulutus- ja vastuullisuusasiat ja se, että äh, tapaturmista ja läheltä piti tilanteista opitaan ja ylipäänsä äh, otetaan käyttöön tarvittava turvallisuuskulttuuri ja tapahtumista raportointi. Ja raideliikenteen toimijoiden pitäisi todellakin kannustaa henkilöstään toimimaan turvallisesti ja ilmoittamaan kaikenlaisista poikkeavista tapahtumista ja oppimaan niistä. Sitten valvonta-asiasta sen verran, että kansallisten viranomaisten pitää edelleenkin valvoa turvallisuusjärjestelmiä raideliikenteessä, kun ne on hyväksytty. Riippumatta siitä, onko hyväksyntä saatu EUn erävirastolta vai kansalliselta virastolta. Ja jäsenvaltion viranomaisilla on siis tämä valvontarooli. Tärkeää tässä on se, että jos äh, erävirasto on myöntänyt turvallisuussertifikaatin ja toiminta on rajat ylittävää, niin tarvitaan eri jäsenvaltioiden viranomaisten yhteistyötä valvontatyössä. Ja pitkälti tämän asetuksen uudistuksissa on kyse nimenomaan tästä kansainvälisen yhteistyön kuvaamisesta ja vahvistamisesta. Mutta en mene näihin määritelmiin nyt pidemmälle. Ja sitten viimeinen dia, jonka tänään näytän, on konsultaatioprosessista hyvin lyhyesti. Kumpikaan näistä asetuksista ei ole mitään uusia, mutta ne perustuvat viimevuotisiin erään suosituksiin ja niistä on saatu julkista palautetta. Joitakin kommentteja siellä tuli esille, mutta ei mitään valtavan ristiriitaista ja otimme huomioon nuo sidosryhmiltä tullut kommentit näissä ehdotuksissa, joita tänään teille esittelemme. Tässäpä oikeastaan kaikki minun puolestani. Vastaan mielelläni kysymyksiin ja kuulen kommenttejanne. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos oikein paljon, hyvä komission edustaja. Nyt aloitamme keskustelun ja pyydän mikä Michael Kramer puolesta, anteeksi sillä hän ei päässyt tänne paikalle, ja sitten edustaja Bach. Ja, vielen dank. Äh. Kiitoksia. Kiitos komissiolle tästä esittelystä. Tämähän on hyvin tekninen delegoitussäädös. Pari kysymystä kohtaan kahdeksan, eli yhteiset turvatoimet ja esimerkiksi tämä valvontaan liittyvä kysymys. Eli komissiolle kysymys. Mikä on ERAn koordinoiva rooli ja onko komissiolla myöskin sormansa pelissä tässä koordinointivaiheessa? Ja mitä kieltä käytetään tässä tietojenvaihdossa? Ja meidän täytyy nyt katsoa, miten näitä koordinoituja toimia sitten toteutetaan ja mitkä viranomaiset sitten vastaavat näistä toimista. Ja sitten näistä ilmoituksista. Millaisia ilmoituksia olette saaneet kansallisilta turvallisuusviranomaisilta, mitä tulee näiden yksittäisten turvallisuussertifikaattien tai lupien uudistamiseen. Ja sitten menettelyyn liittyvä kysymys. Olitteko valmistautuneet tähän menettelyyn vai oliko teillä muita käsityksiä? Ja sitten, mikäli tapahtuu tapaturma, niin mikä on erän rooli ja mikä on sitten komission rooli, kun tehdään tutkimuksia. Ja voiko erä antaa suosituksia ja ehdottaa ihan konkreettisia toimenpiteitä. Kiitos. Kiitos edustaja Bach. Ja sitten komission vastaus näihin kysymyksiin. Ben, je vous ai pas vu, monsieur Vimon. Ai anteeksi, Wim van de Kamp, en nähnyt teitä. Olkaa hyvä. En nähnyt, että haluaisitte puhua. Kiitoksia. No, en te voi nyt antaa puheenvuoroa, koska en ollut pyytänyt puheenvuoroa, mutta kuuntelin tätä keskustelua komission ja kollegoideni teknisten kysymysten välillä. Eli yksinkertaisena kansalaisena yksi kysymys. Onko turvallisuus nyt lisääntynyt vai onko vielä liian varhaista sanoa? Eli meidän pitäisi hiukan kertoa myöskin äänestäjille, mitä me oikein teemme täällä. Eli onko tilanne parantunut? Se on oikeastaan kysymyksenä. Merci pour cette grande précision. Kiitos tästä tärkeästä täsmennyksestä. Komissio, onko tilanne parantunut? No niin. Me katsomme hyvin tarkkaan turvallisuustilastoja jäsenvaltioista ja niiden mukaan tilanne vaihtelee aika lailla. On selvää, että joissain maissa turvallisuusstandardit ovat korkeat ja toisaalla Euroopassa on vähemmän hyvä turvallisuutta lähinnä todennäköisesti investointisyistä, mutta tämän sanottoni haluaisin kuitenkin tehdä selväksi, että kaikki rautatiet ovat kuitenkin Euroopassa paljon turvallisempia kuin maantiet, eli tämä on sinänsä turvallinen järjestelmä. Ja siellä EU:ssa, missä on kyseenalaisempaa turvallisuutta, on olemassa eh, seurantajärjestelmä. Meillä on prioriteettimaita, joiden kanssa virasto tekee hyvin läheistä yhteistyötä, kun pyritään etsimään niitä ongelmia, jotka ehkä vaarantavat turvallisuutta ja pyritään auttamaan niitä saamaan aikaiseksi sellaisia menettelyjä, jotka parantavat turvallisuutta. Mutta tilastot osoittavat kuitenkin, että ympäri Euroopan turvallisuustilanne pysyy ennallaan tai paranee, koska kun on tällaisia eh, investointeja, kuten IRTMS, niin varmasti turvallisuus vielä paranee ja on tärkeää, että jatkossakin investoidaan näihin järjestelmiin. Kiitos. Ja minä haluaisin nyt korostaa sitä, että tässä Michael Kremerin mietinnössä on tärkeää siellä se, että ollaan edistymässä, mutta minulla on myös kysymys, eli miten jäsenvaltiot valmistautuvat näiden uusien sääntöjen täytetyönpanoon ihan konkretian tasolla. Ja jos ajatellaan sitten näitä lukuisia onnettomuuksia, esimerkiksi Ranskassa on ollut paljon ongelmia, meillä on ollut todellisia katastrofeja. Miten aiotte jatkossa varmistaa sen, että onnettomuuksia tulee vähemmän. Thanks. Uh, Kiitos. Neljännen rautatiepaketin täytäntöönpanossa jäsenvaltioilla on ensi kesäkuuhun asti, ensi vuoden kesäkuuhun asti aikaa ottaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kuten muistatte, niin jäsenvaltioilla on liikkumavaraa pidentää siirtymäaikaa 2020 kesäkuuhun asti. Ja niiden on pitänyt ilmoittaa meille, aikovatko he ne käyttää tämän mahdollisuuden. Tällä hetkellä suuri osa jäsenvaltioista ilmoitti, että kansallisen täytäntöönpanon aikataulu on siellä ensi vuoden kesäkuussa ja me tarjoamme parhaan mahdollisen tukemme, jotta voidaan varmistaa yhtenäinen täytäntöönpano eri Euroopan maissa. Ja kansallisten valvontaviranomaisten pitää myöskin virtaviivasta käytäntöjään. Ja etenkin näissä turvallisuussertifikaattien myöntämisessä on tärkeää olla yhtenäinen linja kaikkialla Viime vuonna oli erilaisia konferensseja, kokoontumisia komission ja kansallisten viranomaisten kesken, jotta ne ymmärtäisivät tätä uutta lainsäädäntöä mahdollisimman hyvin ja aiomme jatkaa tätä myös tänä ja ensi vuonna. Kuten sanottu, niin paljon työtä tässä kyllä tehdään, mutta on vielä liian varhaista arvioida tätä kokonaistilannetta, miltä se jäsenvaltiossa sitten näyttää, mutta syytä toiveikkuuteen kyllä nyt on. Ranskassa sattui tuo traaginen onnetus, onnettomuus ennen joulua. Ja toki kaikki onnettomuudet ovat surullisia ja niistä yritämme oppia, mutta on tärkeää todeta, että pääjohtajamme ja erään pääjohtajan kanssa keskustelimme tästä asiasta viime viikolla ja totesimme, että ei ole mitään syytä ajatella, että rautateiden turvallisuus olisi heikkenemässä, vaan se on päinvastoin paranemassa. Tasoristeyksien määrää pyritään vähentämään mahdollisimman pitkälle, sillä ne ovat riskipaikka, mutta siihen tarvitaan panostusta ja investointeja ja yritämme löytää uusia tapoja, miten raide- ja tieliikenteen ajoneuvot pystyisivät sitten toimimaan yhdessä. Ehkä tässä kannattaa myös tarttua edustaja Barin kysymykseen onnettomuuksista ja komission roolista turvallisuuskysymyksissä. Turvallisuusdirektiivissä ei siis näissä tänään käsinä, käsillä olevista asetuksista onnettomuuksien Onnettomuustilanteiden käsittely on varsin pitkälle jäsenvaltioiden vallassa. Ja jos onnettomuuksia tapahtuu, niin kansallisesti toimivaltaisella viranomaisella on tiukka velvollisuus tutkia tapahtumaa ja raportoida siitä erälle ja muiden jäsenvaltioiden viranomaisille ja kertoa havainnoistaan. Yhden tietyn onnettomuuden perusteella ei ole järkevää tehdä laajoja suosituksia, mutta ERAssa on jatkuvasti sellaista toimintaa, että, että katsotaan, minkälaisia onnettomuuksia tapahtuu ja sitten arvioidaan niitä, mutta toimivaltaisia ovat kansalliset viranomaiset kuitenkin. Kiitos kaikista näistä selvennyksistä komissiolle. Me palaamme vielä näihin tärkeisiin teknisiin asioihin valiokunnassamme. Arvon kollegat, haluaisin muistuttaa, että parlamentti seuraa hyvin läheisesti kaikkia näitä delegoitujen säännösten asioita ja haluaisin muistuttaa, että parlamenttia pitää tiedottaa aivan yhtä lailla kuin asiantuntijoita ja jäsenvaltioita, eli me haluamme aivan yhtä paljon tietoa, koska olemme lainsäätäjiä. Haluaisin kiittää teitä. Tervetuloa toistekin tänne valiokuntaamme näistä asioista keskustelemaan. Hyvät koordinaattorit, me lopetamme tähän. Tapaamme huomenna, mutta aloitamme kuitenkin koordinaattorikokouksen, mutta kello 17.30. Tai ehkä 15 minuuttia aikaisemmin, eikö tämä sovi teille? Te haluatte saman tien aloittaa. Jaha, teillä on tässä kahdenlaisia ajatuksia vissiin. Yeah. Uh,